Hello and uh, well. Tervetuloa tänne työryhmäämme, workshoppiin. Aloitamme työmme heti. Ja aivan aluksi haluaisin toivottaa hyvät Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenet tervetulleeksi, kuten myöskin muut vieraat ja kollegat. Minulla on ollut ilo ja kunnia tehdä töitä. On ilo tehdä töitä kanssanne tänään äh, suku puoleen ja terveyspalveluihin liittyvässä workshopissa. Kuten tiedätte, Eurooppaan saapuu valtavat määrät pakolaisia, jotka pakenevat väkivaltaa, aseellisia konflikteja, vainoa ja muuta hätää. Kaikkien haavoittumaisimmat näistä ovat yksinäiset naiset, naiset perheen päänä, imettävät äidit, yksin saapuvat alaikäiset henkilöt, vammaiset ja iäkkäät ihmiset paljon kipeästi. Tarvitaan apua pakolaisten matkalla, vastaanotto- ja kauttakulkupaikoissa ja kun pakolaiset odottavat turvapaikkapäätöksiä. Kaikilla Pakolaisilla on kipeitä tarpeita koko matkansa aikana, mutta naisilla on erityistarpeita ja ongelmia, jotka täytyy ottaa huomioon. Aivan aluksi en halua ryhtyä ennakoimaan asiantuntijoidemme puhe, puhujiemme aiheita, joten nyt viivyttelemättä ensimmäiselle vieraillemme annan puheenvuoron. Hän on Virginia Lundback, joka on Euroopan tasa-arvoinstituutin johtaja. Euroopan tasa-arvoinstituutti on kanssamme tämän workshopin järjestänyt ja on hyvin paljon tukenut työtämme näistä asian valiokunnassa Euroopan parlamentissa. Nyt saatte kolmeksi minuutiksi puheenvuoron, olkaa hyvä. Dear members of the European Parliament. Paljon kiitoksia hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kansallisten parlamentin jäsenet ja hyvät kollegat. Se, mitä näemme tällä hetkellä, on täysin ennennäkemätöntä. Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat suuren paineen alla, kun niiden pitäisi tukea suurta määrää pakolaisia ja turvapaikanhakijoita, jotka saapuvat rajojemme yli on parempaa tulevaisuutta. Tämä tilanne on sellainen, johon yksikään toimielin tai taho ei ollut valmis. Kansainväliset organisaatiot ja muut toimijat ovat jatkuvasti tuoneet esiin sen, että edes peruspalveluja ei ole kylliksi saatavilla, eikä erilaisia tuki- ja apupalveluja ole riittävästi. Tässä kontekstissa on selvää, että on yhä enemmän tarpeita tehdä enemmän. Pakolaisten vaikea matka Eurooppaan on vaarallinen ja rankka kaikille. He tarvitsevat kipeästi terveydenhuoltopalveluja. Miksi meidän pitäisi sitten kiinnittää erityishuomiota naisiin ja tyttöihin? Ensinnäkin, koska sukupuolensa vuoksi järjestelmä on sellainen, että naiset ja tytöt joutuvat erityisten riskien ja vaaran alle, sukupuolisen väkivallan vaaraan ja tarvitsevat äh, sukupuoli seikat huomioon ottavia palveluja kipeästi. Tämä koskee sekä naisia että tyttöjä. Hidet olemme saaneet raportteja kentältä, joiden mukaan raskaana olevia naispakolaisia on hyvin paljon, niin monet heistä ovat joutuneet psykologisen ja fyysisen väkivallan kohteeksi. He saattavat olla muuten terveitä, mutta heillä on suuri komplikaatioiden riski. Nämä komplikaatiot saattavat johtaa jopa kuolemaan. Meillä on myöskin hyvin paljon lapsia pakolaisissa, mikä tarkoittaa sitä, että imettäviä äitejä myöskin heidän joukoissaan on paljon he ovat esimerkiksi aliravitsemusriskissä. Tämän lisäksi pakolaiset turvapaikanhakijat kipeästi tarvitsevat äh, riittäviä vastaanotto palveluja. Jos vertaamme tilannetta viime vuoteen, naiset ja lapset edustavat noin 60 prosenttia pakolaisista ja maahantulijoista Euroopassa tällä hetkellä. Nämä henkilöt ovat kaikkein haavoittuvaisempia, tarvitsevat sosiaalista suojelua ja huolenpitoa naiset, imettävät naiset, teinikäiset tytöt, alaikäiset, jotka saapuvat yksin, vammaiset ja iäkkäät ovat kaikkein haavoittuvaisimpia heistä. Meidän tukijärjestelmämme täytyy sopeutua näihin tarpeisiin. Tulevat puhujat tulevat vielä puhumaan erityistilanteista terveyspalveluiden osalta naisten, naispakolaisten yhteydessä Euroopan unionin rajoilla – mutta haluaisin korostaa kahta asiaa, jotka mielestäni ansaitsevat erityishuomioon. Ensinnäkin naiset ja tytöt ovat erityisen suuren sukupuolen perustuvan väkivallan vaaran alla. On merkkejä siitä, että erityisesti yksin saapuvat naiset ja tytöt ovat erityisen suuressa vaarassa joutua väkivallan uhreiksi, myöskin sukupuolisen väkivallan uhreiksi, jota rikolliset ja salakuljettajat harjoittavat tämän matkan varrella mitään erityispalveluja, kuten suihkuja, ei naisille ole. Tämä tekee ahdistelusta ja hyökkäyksistä helpompia. Naiset ja tytöt tarvitsevat turvallisia tiloja vastaanottokeskuksissa ja muissa keskuksissa matkan varrella. Naiset tarvitsevat myöskin imetystiloja ja hygieniapalveluja. Tämä on erittäin tärkeää. Tarvitsemme myöskin asiantuntijoita, kuten gynekologeja, ja sukupuoleen perustuvan väkivaltaan erikoistuneita ihmisiä, jotka voivat tarjota sekä terveydenhuolto- että psykologisia tukipalveluja maahantulijoille. Meidän täytyy tehdä palveluista helpommin saatavia. Usein pakolaisnaiset ja tytöt eivät saa edes peruspalveluja kulku- tai vastaanottokeskuksissa. Tämä koskee myöskin kaikkein kiireellisintä terveyspalvelua. Tarvitsemme myöskin naispuolisia tulkkeja. Näistä tytöt eivät usein pysty hakemaan apua ja näin he ovat salakuljettajien ja muiden henkilöiden hyväksi käyttämiä yhä helpommin. Tarvitsemme paljon enemmän naispuolisia työntekijöitä eri palveluihin, joita tarjotaan turvapaikanhakijoille ja pakolaisille. Erillisiä tiloja, Luottamuksellisille haastatteluille ja terveyspalveluille tarvitaan kipeästi, jotta naiset tuntisivat olonsa turvalliseksi ja voisivat käyttää näitä tukipalveluja. Nämä ovat eh, esimerkkejä siitä, mitkä ovat kaikkein kiireellisimpiä palveluja. Pitkän ajan terveyspalveluja tarvitaan myöhemmin, kun naiset asettautuvat eh, aloilleen. Meidän täytyy pyrkiä vastaamaan näihin erityistarpeisiin, joita pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla on maahanmuuttajan naiset myöskin törmäävät usein esteisiin pitkän aikavälin terveydenhuoltopalveluiden saatavuudessa. Tämä liittyy kulttuurillisiin, kielellisiin ja muihin esteisiin, jotka estävät heitä hakemasta apua. Esimerkiksi joistakin kulttuurillisista taustasta tuleville naisille on mahdotonta kääntyä mieslääkärin puoleen. Tämä tarkoittaa mahdollisesti sitä, että nämä naiset joutuvat terveydenhuoltopalvelun ulkopuolelle. Palveluiden puute vastaanottokeskuksien ympäristössä. Ja se, ettei ole mitään lasten hoitopalveluja, tarkoittaa, että palveluja haetaan vain kaikkein kiireellisemmissä vaikeimmissa tilanteissa. Tämän lisäksi on myöskin tarpeen mainita, että pakolaiset Eurooppaan tulevat turvapaikanhakijat tällä hetkellä syystä tai toista saattavat joutua laittomiksi maassa olijoiksi. Tämä rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan saada terveydenhuoltopalveluja entuudestaan. Huolet ja ongelmat ovat moninaisia ja toivon, että tämän päivän keskustelu luo jonkin verran valoa sellaisiin mahdollisiin käytännöllisiin ratkaisuihin, jotka saattaisivat tukea naispuolisten turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten terveydenhuoltopalveluongelmia. Kiitoksia. Miss Virginia Paljon kiitoksia Virginia Landback. Nyt annan puheenvuoron seuraavalle vieraallemme, professori Hanna Bradille. Hän on tällä hetkellä sosiologian laitoksen professori Uppsalan yliopistossa Ruotsissa ja hän tekee tutkimusta koskien terveydenhuoltopalveluihin, rasismiin ja etnisyyskysymyksiin. Hän on myöskin tehnyt sosiologista tutkimusta, jota on julkaistu verkkovälitteisesti. Professori Brady, teillä on nyt puheenvuoro, hyvä. Kiitos oikein paljon. Haluan kiittää tilaisuudesta puhua teille. Erityisesti puhun nyt tutkimuksesta, jonka toteutimme maailman terveysjärjestön Eurooppa-yksikön puolesta – tässä pyritään parantamaan terveydenhuollon saatavuutta turvapaikanhakijoille sekä pakolaisille. Luonnollisesti, moraalisesti ja laillisesti on aivan <laughs> välttämätöntä tarjota naispakolaisille terveydenhoitoa, mutta todellisuus on toisenlainen. Määritelmät ovat hyvin mm, kaukana toisistaan epäjohdonmukaisia. Osittain tämä johtuu myös siitä, että liittyy poliittiseen prosessiin, kuka on pakolainen, kuka on laiton maahanmuuttaja, kuka on työperäinen maahanmuuttaja. Ja tilanne tietenkin myös muuttuu jatkuvasti, kun kansainvälisiä rajoja ylitetään ja mm, Siitä huolimatta, että tutkimustieto on varsin hajanaista, sitä on tehty yliopistoissa, mutta myös kansalaisjärjestöissä, niin selvästi voimme nähdä, että esimerkiksi äitiys, hoito, raskauden aikainen hoito on todella puutteellista, samoin psyykkisten sairauksien hoito, niiden määrä on moninkertaistunut, tapausten määrä on moninkertaistunut ja on hyvin monenlaisia äh, ulottuvuuksia, joita tutkimus itse asiassa ei ole mitannut tai joita ei ole tutkittu, joista meillä ei ole tietoa, mitä naisten terveydenhoitoon tulee. Sitten ongelmia liittyy terveydenhoidonkin piirissä luonnollisesti myös kielikysymyksiin, tulkkaukseen. Tämä on muutakin kuin kielellinen ongelma. Tämä on kuitenkin ongelma, joka liittyy myös odotuksiin ja ymmärrykseen, epävarmuuteen ja luottamuksen puutteeseen. Ei kyse ole yksin omaan siitä, että ei ole yhteistä kieltä, että tarvittaisiin tulkkeja Tutkimustuloksissa on aika vähän tietoa ja tarinoita pakolaisilta itseltään. Yleensä esiin tulevat pikemminkin ammattilaisten kannat, mutta jos pakolaisnaisten oma ääni kuuluu, niin heidän määritelmänsä terveyteen liittyen on hyvin kokonaisvaltainen. Ei kyse ole siitä, että haluavat vaikkapa antibiootteja, ei vaan kyse on kokonaisuudesta, hyvin kokonaisvaltaisesta terveydestä ja terveydenhoidosta. Tämän voimme nähdä. Tutkimustietojen perusteella voidaan todeta, että lailliset puitteet, jotka ohjailevat maahanmuuttoa, luovat ongelmia. Eli se, että ihmisiä Ähm, pidetään ähm, pidätettynä jopa ja keskuksissa ja käsittelyjen pituus aiheuttavat ongelmia, samoin äh, sosiaaliturvajärjestelmän ähm, pääsyn rajoittaminen aiheuttaa terveysongelmia ja on olemassa olettamus, johon kollegakin viittasi, että että eh, trauma, joka syntyy ennen saapumista Euroopan unioniin, on kaikkien ongelmien syy ja ydin, mutta kyllä eh, luonnollisesti ehm, trauma voi syntyä ja muuttua ja laajata myös saapumisen jälkeen. Me tiedämme siis, että eh, terveydenhoito, vaikka se sinänsä vähän priorisoitua. Puhutaan myös perheiden yhdistämisestä, turvallisuudesta, asuinpaikasta, kodista. Nämä ovat tärkeitä. Samoin syrjinnän, syrjinnältä suojeleminen ja se, ettei leimata. Kaikki tämä johtaa parempaan terveystilanteeseen kaiken kaikkiaan. Ja jossa tehdään yhteistyötä eri virastojen kesken, yleensä tilanne on huomattavasti parempi. Eli tulisi olla tällainen yhden luukun politiikka niin, että tuotaisiin pakolaisnaisten luokse ja tarkasteltaisiin heidän tilannettaan kokonaisvaltaisesti. Ja Kyse on esimerkiksi heidän neuvon, neuvonannosta heille, kuljetuksista. Kyse on tietenkin myös tulkkausavusta ja sitä, että heidät otetaan vastaan ihmisinä eikä heitä leimata. Jos tässä nyt Minulta olisi kysytty, että mikä on kaikkein kiireellisin asia hoitaa. Ei minulta kysytty, mutta sanon sen kuitenkin. Niin sanoisin, että näiden laillisten eh, hoidonsaannin esteiden poistaminen on tärkeintä. Se, että raskaana olevat naiset ja lapset taustastaan tai pakolaistatuksestaan huolimatta on saatava eh, hoidon piiriin, samoin tulkkaus sekä dokumentointi, jotta ihmiset eivät joudu kertomaan tarinaansa toistuvasti yhä uudelleen yhä uudelleen. Tämä on psykologisesti hyvin raskasta ja vaikeuttaa heidän traumaansa. Ja tietenkin on sitten myös suojeltava näitä haavoittuvia ryhmiä mm, niin, että tuetaan heitä, ei leimata heitä. Kyllä nämä naiset ovat hyvin sitkeitä tavalla, jota, jota me emme itse asiassa edes näe. Sitten pitkällä aikavälillä meidän terveydenhoitojärjestelmiämme tulisi muuttaa ottamaan huomioon se, että liikkuvuus on yhä tavallisempaa. Nyt puhutaan maahanmuuttokriisistä että ja tämä sana valinta viittaa ikään kuin siihen, että tämä tilanne tulisi päättymään, mutta liikkuvuus, eh, ihmisten liikkuvaisuus ei tule eh, häviämään yhtään mihinkään. Se tulee olemaan meidän elämässämme eh, aina tulevaisuudessa. Kiitoksia puheenjohtaja. And, uh... Paljon kiitoksia professori Brantti. Jatkamme ja seuraavaksi annan puheen vuoron kolmannelle asiantuntijallemme, Kiera Montaldo joka edustaa erittäin tärkeää kansalaisjärjestöä Lääkärit ilman rajoja. Tämä järjestö tukee pakolaisia ja auttaa heitä tarjoamalla terveydenhoitoa. Hän varmaankin antaa hyvin mielenkiintoisen kertomuksen Lääkärit ilman rajoja järjestön toiminnasta kentällä. Olkaa hyvä, teillä on viisi minuuttia aikaa. some Kiitoksia, minulla oli muutamia kalvoja mutta teillä taitaa olla joitakin teknisiä ongelmia. Aloitan joka tapauksessa saman tien. Katsotaan toimiiko tämä. No, voimme odottaa hiukan. Niinhän. Todellakin minusta on hieman outoa, että minua kutsutaan asiantuntijaksi. Olen pikemminkin todistaja kuin asiantuntija olen tuolla kentällä aika usein Italiassa, Kreikassa, Serbiassa. Olen ollut työssä viime aikoina lähinnä Kreikassa. Tänään pyrin kertomaan teille, mitä näemme joka päivä ja toimimaan näiden ihmisten äänetorvena, joita tapaamme päivittäin. Nyt lyhyesti haluaisin kertoa toiminnastamme. 2005 2011 Kreikassa ja Serbiassa meillä oli noin 100 000 lääkärikäyntiä. Täältä suurin piirtein nähdään, minkä tyyppisiä potilaita otamme vastaan koko Balkanin reitin varrella ja myös Sisiliassa. 20 prosenttia vastaanotoista on naisille, 8-9 prosenttia heistä koskee raskaana olevia naisia. Toinen aika tärkeä tieto koskee näitä yksin tulevia alaikäisiä. Kolme prosenttia heistä oli tyttöjä. Tätä tietoa meillä ei aikaisemmin ollut. Tämä oli uusi tieto vuodelta 2015 ja tämä on aika pelottava. Todella puhumme nyt todella alaikäisistä, ei mistään 6-17-vuotiaista, vaan, vaan 12-vuotiaista ja sen tapaisista. Nämä ovat tietoja meidän vastaanottojemme perusteella, eikä koske koko, koko pakolaisväestöä, mutta tämä varmasti heijastelee kokonaistilannetta. Sitten seuraava, seuraava kalvo. Pyrimme tarjoamaan lääkärin hoitoa, olemme terveydenhoitojärjestö ja pyrimme antamaan terveydenhuoltopalveluja – ja tarvittaessa toimitamme ihmisiä sairaalaan. Tietenkin tässä kontekstissa lääkärin hoito ei merkitse sitä, että annetaan vain pilleri, vaan se on paljon laajempi, laajempaa toimintaa ja erilaista toimintaa. Kuten kollegani mainitsi, tällainen tuki ja kulttuurinen sovittelu on tärkeää. Tämä itsessään toimii terapiana koska ihminen tuntee, että hänet on hyväksytty ja hänet on otettu vastaan, ja se, että hän voi puhua omaa kieltään, sekin on tärkeä osa meidän lähestymistapaamme. Tarvittaessa lähetämme heitä sairaalaan, mutta puhun tästä vielä vähän myöhemmin. Suurin osa ihmisistä kieltäytyy sairaalahoidosta ja tästä pääsenkin siihen, mitä kollega sanoi. Näiden ihmisten oikeudellinen tilanne on suurin este ihmisille edes hakea apua ja terveydenhuoltoapua. Tiedämme erittäin hyvin, millaisia traumaa ihmiset ovat kokeneet, joten on tärkeää, että meillä on mukana tiimissä paitsi lääketieteellisiä henkilöitä, siis lääkärit ja sairaanhoitajia, myös psykologeja ja ja muita tukijoita. Tämä ei ole tietenkään helppoa. Usein tapaamme ihmiset vain kerran nopeasti, kiireessä, ja heillä on prioriteettinsa ja pyrimme jollakin tavalla antamaan tällaista psykologista ensiapua. Tämä ei ehkä ole aivan asianmukainen käsite, koska emme anna mitään varsinaista psykologista apua, mutta pyrimme helpottamaan sen hetkistä akuuttia stressiä. Tiedämme erittäin hyvin, että emme voi ratkaista näiden ihmisten psykologisia ongelmia. Traumat ovat olleet vakavia ja niiden hoitoon kestää, niiden hoitoon menee paljon aikaa kohdemaissa, mutta yrimme, yritämme hieman helpottaa näiden ihmisten tilannetta. Tiedämme myös oikein hyvin, että ihmisten tarpeet eivät ole vain lääketieteellisiä. Silloinkin kun lääketieteelliset tarpeet ovat hyvin suuria, ne eivät silti ole heille prioriteetti. Tärkeintä on syödä, saada suojaa, erityisesti nyt talviaikana, ja saada oikeudellinen asema. Pyrimme sopeutumaan tähän yhteyteen ja lääketieteen kautta pyrimme myös antamaan, antamaan myös suojaa ja lämmitystä. Se ei ole mitenkään helppoa esimerkiksi Serbiassa tai Kreikassakaan. Meillä oli Kreikassa useita hypotermiatapauksia pyrimme antamaan myös muuta kuin elintarvikkeita, jakamaan vaatteita, peittoja, joskus tarjotaan elintarvikkeita, joskus kuljetusapua. Pyrimme todella mahdollisimman paljon tarjoamaan tällaisen kokonaisvaltaisen paketin ja se edellyttää verkostointia muiden toimijoiden kanssa, koska tiedämme, että emme pysty eikä meillä ole myöskään mahdollisuuksia tarjota näitä kaikkia palveluja. Sitten olemme olleet mukana etsintä- ja pelastusoperaatiossa merellä, yhä enemmän nyt Egean merillä, kuten tiedätte. Ihmisiä jatkuvasti kuolee sinne. Egean meri on vielä pahempi kuin välimeri, koska näemme todella Turkin rannikon. Matka on hyvin lyhyt, mutta ihmiset joutuvat tule- käyttämään tätä reittiä, koska kaikki muut reitit on suljettu vaikka Kreikalla on maaraja ja on muita vaihtoehtoja, on myös laillisia turvallisia vaihtoehtoja, mutta ihmiset ovat silti siellä, tuhannet ihmiset joka päivä vielä käyttävät tuota merireittiä päästäkseen Kreikkaan. On tietenkin vain, tämä toimintamme on tietenkin vain pisara meressä, mikäli emme pyri saamaan lisää kaikopohjaa. Siksi olemme täällä ja meillä on todella tärkeää puuttua tähän ihmisten itse aiheuttamaan kriisiin. Sitten naisista. Olemme tietoisia naisten erityistä haavoittavuudesta. Kuten näette, suurin osa hoidosta koskee eh, sairauksia ja, ja ruoansulituselimistön sairauksia, mutta 11 prosenttia on traumaa ja haavoja. Useimmat niistä johtuvat väkivallasta alkuperämaassa ja matkan aikana eikä ainoastaan ennen Eurooppaa, vaan myös Euroopan sisällä näitä, näitä äh, traumaja tulee ja yli puolet väkivallasta on institutionaalisten joukkojen aikaansaamaa. Tämä on aika vaikuttava. Yhä enemmän näemme myös kroonisia sairauksia Kreikassa ja naisten keskuudessa. Näemme todella sellaisia tauteja, joita emme nähneet aikaisemmin ennen vuotta 2014. Nyt meillä on paljon diabetespotilaita, paljon sydän- ja verisuonita ja keuhkopotilaita. Me pyrimme antamaan hoitoa ainakin jonkin aikaa ja toivomme, että kohdemaassa he saavat sitten asianmukaista hoitoa. Pyrimme myös antamaan lääkäritodistuksia ja toivomme, että sen avulla heidän on sitten helpompi saada apua terveydenhuoltojärjestelmistä me toivomme, mutta emme ole varmoja tästä, koska tiedämme, että jopa kohdemaissa ei ole mitenkään, eihän siellä mikään unelmien maa odota, joten me todella yritämme tehdä kaikkemme, jotta voimme helpottaa heidän tilannetta, mutta valitettavasti emme tiedä, mitä heille sitten tapahtuu. Meillä on myös paljon eri oireita, en nyt ehkä kutsu sitten tätä mielenterveykseksi, vaan psykologisia oireita. Tämä on aivan luonnollista, koska he ovat kokeneet paljon traumoja ja on aivan luonnollista, että naisten keskuudessa näemme paljon ahdistusta, masennusta, akuutteja reaktioita traumoihin ja PTSD-oireita, näitä trauman jälkeisiä oireita. Pyrimme antamaan nopeasti lyhyttä tukea, mutta tietenkin nämä edellyttävät pitkäaikaista hoitoa. Naisista noin 10 prosenttia on raskaana. Jotkut heistä ovat synnyttäneet kesken matkan. Useimmissa tapauksissa onneksi synnytys on onnistunut ja lapset ovat kunnossa, mutta olemme paljon nähneet näitä tapauksia. Ja se mikä on hyvin pelottavaa, että monet heistä jopa sairaana kieltäytyvät vastaanottaa tulemisen. Makedonia ja että Kreikan ja Serbian jaen rajalla olin kerran yhdellä yöltä, oli hyvin kylmä ja meillä oli nainen, joka oli seitsemän kuukautta raskaa tai hänellä oli hyvin, hyvin vakava no, tilanne, hän oli aivan keltainen ja ehdotimme, että hänet vietäisiin sairaalaan ja hän kieltäytyi tästä ehdottomasti ja keskellä yötä. Hän vain jatkoi matkan. Hän, hän sanoi, että hänen prioriteettinsa on jatkaa matkaa. Hän ei voi jäädä jälkeen ryhmästä. Ja hän sanoi, että hän haluaa matkustaa näiden ihmisten kanssa ennen kuin rajaa suljetaan. Silloin vielä raja oli auki. Usein ajattelin, mitä hän, hänelle mahtui, mahtoi tapahtua hänen lapselleen. Hän oli tietenkin vain yksi monista. Monet todella kieltäytyvät sairaalan menosta, vaikka he olivat erittäin huonossa kliinisessä kunnossa. Lopuksi vielä uskomme todella, että nämä ihmiset tarvitsevat suojaa, ei ainoastaan kansallisuuteen perustuvaa suojaa, niin kuin tällä hetkellä valitettavasti tilanne on, vaan heidän yksittäisten turvan tarpeen mukaan. Me, meillä on haavoittuvia henkilöitä, jotka mainitsimme. Täällä on ihmisiä, jotka ovat kokeneet pahoja traumoja, ja on myös näitä vakava, näitä pahentavia tekijöitä, joita on tapahtunut matkan aikana. Houdon puute, suojan puute, ruoan, ihmisarvon puute. Kaikki nämä asiat, joista olemme puhuneet. Lopuksi haluaisin vain mainita toisen esimerkin. Idomenissa tapasin lapsen, tytön, seitsemänvuotiaan iranilaisen tytön. Idomenin valtuussa kaaksessa hän oli ja äiti näytti lapsen lääkäritodistusta. Hänellä oli hyvin vaikea sydänsairaus ja hän tarvitsisi sydän, sydänsiirron. Hänellä oli kaikki paperit mukana, näin lapsen ja näin kaikki asiakirjat. Ja, ja pyysimme suojaa kaikilta virastolta, mutta vastaus oli ei, koska hän on kotoisin Iranista. Hän ei siis, hänellä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin antaa eläm henkensä salakuljettajien käsiin, että hän pääsisi johonkin maahan, jossa hänen henkensä voitaisiin pelastaa. Minulle ja meille tämä on aivan sietämätön tilanne. Ihmiset eivät tarvitse suojaa, koska heillä on lappu otsassaan, joka sanoo pakolainen, vaan heidän haavoittuvan tilanteensa takia. Haluaisin vielä viimeisen kuvan teille näyttää. Tässä on meidän vaatimuksemme turvallisia reittejä varten. Se ei tarvitse, tarkoita ainoastaan etsintää ja, ja pelastusta, ei, vaan se tarkoittaa sitä, että tarjotaan oikein lailliset, turvalliset reitit näille ihmisille. Kukaan ei riskeerä henkeään, jos vaihtoehtoja on. Emme koskaan väsy toistamaan tätä, mutta onhan tämä aika turhauttavaa, koska Olemme jo pitkään toistaneet tätä viestiä ja valitettavasti ei ole niin, että ei mitään, mikään muutu, vaan muuttuu huonompaan suuntaan. Ihmiset kärsivät ja pelkäävät. Idomenissa joka päivä tuhannet saapuvat paikalle. Siellä on jo 13 000 ihmistä jumissa, ilman suojaa, sateessa ja kylmässä. Tämä on aivan sietämätöntä. Kiitoksia. Miss Montaldo and... Paljon kiitoksia Ah, Montaldo. Nyt varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. No, suuret kiitokset, kiitän teitä tämän äh, työryhmäkokouksen avaamisesta. Haluan kiittää kaikkia alustajia. Nyt on teidän vuoronne siellä salissa. Puheenvuoropyyntöjä onkin jo saatu. Ensimmäisenä Martta Matari Unkarista. Me jaamme nämä puheenvuorot siinä järjestyksessä, kun olemme ne saaneet. Muistuttaisin kuitenkin, että puhe aikanne on korkeintaan kaksi minuuttia, jotta mahdollisimman monelle riittää puheaikaa. Ensimmäisenä Martta Matai, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan unionin on ehdottomasti Ähm, huolehdittava siitä, että tämä tilanne saadaan äh, hoidettua, otettua huomioon äh, naispakolaisten terveystilanne yli ähm, satoja tuhansia ähm, turvapaikanhakijoita on saapunut Euroopan unioniin myös Unkariin ja mm, esimerkiksi Unkarissa ja muualla on vaadittu, että viikon sisällä näiden henkilöiden on tehtävä turvapaikkahakemus ilmoittauduttava ja mm, näin ollen äh, he saavat myös sitten äh, äh, terveydenhoitoa ja Unkarissa tehtiin kaikki tarvittava kaikkien velvoitteiden täyttämiseksi myös terveydenhoidon alalla. Kaikkein haavoittuvimmat ryhmät, kuten naiset ja lapset, jotka tarvitsevat apua, pyrittiin ottamaan erityisesti huomioon. Ja täytyy myös muistaa kulttuuriset erot. Usein maahanmuuttajanaiset eivät hyväksy esimerkiksi mieslääkäreitä – ja tämä aiheuttaa kyllä ongelmia. Tässä on hyvin monia asioita pelissä, monia arkaluontoisia ulottuvuuksia. Ja turvapaikanhakijoista vuoden mittaan Unkarissa 27 prosenttia on saanut vastauksen turvapaikkahakemukseensa ja kaikilla rekisteröityneillä on oikeus saada terveydenhoitoa myös rekisteröityneillä välttämättömillä silloin, kun tilanne on vakava. Ja ulkomaalaisviranomaiset tekevät työtä. Ja loppujen lopuksi sitten turvapaikanhakijoilla, pakolaisilla on sama pääsy terveydenhuollon piirin kuin unkarilaisillakin. Ja kun ajatellaan näitä kustannuksia, Kustannukset ovat tietenkin olemassa ja 12 prosentilla hakijoista on itse asiassa vakavia terveysongelmia tai vammoja. Ja meidän on kyllä todella muistettava, että ja nyt tulisi sitten jättää puheaikaa myös muille. Kyllä, todella lyhyesti puheenjohtaja. Kun puhutaan mm, sosiaaliturvajärjestelmästä, terveydenhoitojärjestelmästä, joka on toimiva, niin sen tulee tiedottaa myös turvapaikanhakijoille ja pakolaisille heidän oikeuksistaan. Ja kun ajatellaan maailmanlaajuisesti, niin tällä hetkellä kolmannes pakolaisista on naisia mm, ja heistä 15 prosenttia on raskaana. Meidän täytyy tiedottaa heitä näistä asioista huomattavasti entistä paremmin. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Käyttäkää nyt ihmeessä puheaikaanne myös esittääksenne kysymyksiä näille meidän asiantuntijoillemme. Ja muistuttaisin vielä tästä aikataulusta ihan reiluuden nimissä olisi mukava, että jätätte puheaikaa myös muille. Aisha Dogan seuraavaksi. Olkaa hyvä. e, öncelikle böyle güncel ve özel çalışma gerektiren... Kiitoksia. Aivan aluksi halusin sanoa, että olen erittäin onnellinen siitä, että minulla on mahdollisuus osallistua näin tähän seminaariin, joka käsittelee erittäin tärkeitä kysymyksiä. Kiitän naisten asiain valiokunta Euroopan parlamentissa tämän tapahtuman järjestämisestä. Haluaisin puhua nyt Turkin tilanteesta. Konfliktien ja Syyrian sodan vuoksi viisi vuotta meillä on Turkissa ollut jo massiivista maahanmuuttoa Syyriasta. Me olemme kauttakulkumaa, mutta myöskin kohdemaa ihmisille, jotka kärsivät näistä konflikteista kaikkein eniten. Uskoisin, että on tärkeää korostaa sitä, että Turkissa syyrialaiset pakolaiset ja irakilaiset pakolaiset ovat kaikkein monilukuisempia. Tarkoitan, että Turkki on maa, jossa on kaikkiin eniten syyrialaisia ja irakilaisia pakolaisia koko maailmassa. Heidän tarpeistaan on erittäin tärkeää huolehtia. Meillä on yli 8 miljoonaa pakolaista, jotka asuvat Turkissa, joille me tarko- tarjoamme materiaalista apua. Me olemme käyttäneet yli 11 miljardia dollaria jo näiden pakolaisten tarpeista huolehtimiseksi. Erityisesti me kiinnitämme huomiomme haavoittuvaisiin henkilöihin, naisiin ja lapsiin. Otamme huomioon myöskin kulttuurilliset erityispiirteet, joita näillä perheillä, lapsilla ja naisilla on ja me tarjoamme kohdennettua apua juuri naisille ja lapsille. Sotatilanteessa naiset ovat erittäin alttiina seksuaaliselle väkivallalle. Meidän täytyy luoda tarpeelliset olosuhteet, jotta naiset, aivan kuten miehet, pystyisivät kotiutumaan vastaanottavaan yhteiskuntaan myönteisellä tavalla. Uskon, että koko maailman täytyy auttaa sellaisen terveyspolitiikan luomisessa, joka tarjoaa palveluja pakolaisille, erityisesti naisille. Haluaisin muutamalla sanalla todeta, että Turkissa me tarjoamme materiaalista ja taloudellista apua, joka on erittäin merkityksellistä näiden pakolaisten auttamiseksi ja terveyspalvelujen tarjoamiseksi heille. Meillä on Turkin sisällä monia vastaanottokeskuksia, joista pakolaiset saavat apua. Ja Turkissa olevat pakolaiset ansaitsevat aivan samat oikeudet eri terveyspalveluihin kuin Turkin kansalaiset. Kiitoksia. Kiitoksia. Maria Pauli Nieni on seuraava puhujamme. Toivon, että tämä nimi meni oikein. Olkaa hyvä. The organizers of... Kiitoksia. Haluaisin kiittää tämän tärkeän tapahtuman järjestäjiä, naiset ja tyttöt, jotka pakolaisena hakevat turvapaikkaa Euroopasta, toivovat, että täällä ihmisoikeudet, naisten oikeudet, lisääntymisoikeudet ovat sellaisia, joita kunnioitetaan. On kuitenkin joitakin EUn maita, joissa ihmisten, äh, naisten oikeuksia ja lisääntymisoikeuksia on rikottu tai niitä on rajoitettu. Tuolla ei vieläkään ole mitään lakia lisääntymisterveydestä, keinohedelmätyksestä eikä koulussa ole seksuaalikasvatusta. Ehdotan, että EUn yhteinen terveyspolitiikka ja sukupuolinäkökohdat vahvistuivat, vahvistuisivat Euroopan yhteisössä, vaikka nationalismi ja uskonnollinen fundamentalismi sekä maahanmuutovastaiset suuntaukset joissakin jäsenvaltiossa vahvistuvat. Kiitoksia. Suuret kiitokset tästä puheenvuorosta. Seuraava puhuja äh, Dorin Massei, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein hyvää huomenta. Kiitos kutsusta tähän tärkeään konferenssiin. Muutama huomio ja yksi kysymys. Kaikki tiedämme, että naiset ovat äh, monien perheiden keskipiste ja se, miten naisia kohdellaan, äh, vaikuttaa voimakkaasti myös heidän lapsiinsa. Tiedämme, että pakolais naisiin kohdistuu väkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa, aliravitsemusta, henkistä ja fyysistä stressiä ja tämä vaikuttaa myös heidän lapsiinsa. Tällä monet ovat sanoneet, että pakolaisilta itseltään kuullaan harvoin heidän oma tarinansa. Tämä on valitettavaa. Naisten terveystarpeet ovat monipuolisia, monivaiheisia niin psykologisesti kuin fyysisestikin ja naiset tarvitsevat myös kielellistä apua. Ja tiedämme, että yhdistyneessä kuningaskunnassa pakolaisnaiset ovat usein työttömiä, ja tämäkin tietenkin vaikuttaa heidän lapsiinsa ja näiden kokemuksiin. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ylähuone ja sen komitea, jossa itse vaikutan, käsittelee nyt yksin matkustavien lasten tilannetta, mutta mikä on lapsi usein he ovat äh, nuoria, 17-vuotiaita tai vähän nuorempia ja heillä on äh, teini-ikäisten ongelmat. Meidän tulisi kuulla heidän äänensä. Ja jos teillä on äh, kokemusta tästä, niin haluaisimme mielellämme kuulla näistä kokemuksista. Kiitos. Kiitos. Nostitte esiin erittäin tärkeän kysymyksen. Seuraava puhuja, Alina Del Diala Albaniasta. Olkaa hyvä. falemderit që më dha fjalën për të diskutuar. Kjo që po ndodh është një sfidë për gjithë Europën. Vetëm Shqipëria. Kiitoksia. Nykyinen tilanne on haaste koko Euroopalle. Aloitan e uudestaan. Paljon kiitoksia puheenvuorosta. Sanoin, että se mitä tapahtuu Euroopassa tällä hetkellä on haaste koko Euroopalle. Albania on tällä hetkellä tilanteessa, jossa meillä on 60 prosenttia pakolaisia, heistä 20 prosenttia on naisia vuonna 2015. Albanian tuli eniten pakolaisia koskaan, mutta Albanian hallitus kieltää koko oleman olemassa, ongelman olemassaolon. Se sanoo, että kyseessä on Albanian ja Kreikan vastaisen rajan ongelma. Albania kärsii Syyrian konfliktin vuoksi. Albaniassa on myöskin ongelmia, sillä naiset kärsivät myös Albaniassa. Oletteko sitä mieltä, että pakolaisongelma johtuu huonosta hallinnosta, mahdollisuuksien puutteesta, työpaikkojen puutteesta – Naiset ovat herkempiä perheensä ja lastensa tilanteen suhteen ja kärsivät erittäin paljon, kun joutuvat lähtemään matkalle johonkin muuhun maahan etsimään turvaa. Terveydenhuoltopalvelut ovat ensiarvoisen tärkeitä, sillä naispuoliset pakolaiset joutuvat tämän koko kärsimyksen tien kulkemaan matkalla Eurooppaan ja kärsivät suuresti. He kärsivät myöskin masennuksista ja heillä on traumoja. Meidän täytyy poistaa erilaisia esteitä ja byrokratiaa, jotta terveyspalveluja saataisiin aikaisin myös heidän saatavilleen. Sukupuoli ulottuvuutta ajatellen tarvitsemme enemmän Euroopan komission tukea, jotta naisia todellakin suojeltaisiin he kärsivät kaikkein pahiten tästä maahanmuutto- ja pakolaisliikkeestä. Korostan siis sitä, että byrokratiaa ja esteitä pitäisi purkaa, jotta ihmiset pääsisivät siihen maahan, johon haluaisivat mennä. Haluaisin kiittää teitä tuestanne Euroopan unionia siitä tuesta, jota Albania on saanut auttaakseen turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. Tiedän, että tämä on suuri haaste ja meidän maassamme meidän täytyy muuttaa tilannetta niin, että albanialaiset tuntevat olonsa tervetulleeksi. Kiitoksia. Frankfurta. Kiitoksia. Seuraavaksi Kroatiasta eh, Gordana Zobor. Olkaa hyvä. Poštovane kolegice i kolege, Dakle, dolazimo iz Hrvatske koja je jedna od zemalja na takozvanoj balkanskoj ruti e, u ovom ogromnom... Tulen maasta, joka on yksi näistä Balkanin reitin maista. Godine do kraja. Tulen siis Kroatiasta ja siellä on nyt ollut enemmän pakolaisia kuin koskaan. 2014 vuoden puolivälistä, viime vuoden puoliväliin asti Kroatian kautta on kulkenut yli 150 000 maahanmuuttajaa. 20 prosenttia aikuisista on naisia, alaikäisten keskuudesta lapsista tyttöjä on yli 40 prosenttia. Mielestäni Kroatia on ollut esimerkki siitä, kuinka ottaa vastaan tämä ihmisten joen, ihmisten virran. Kroatiahan ei ollut näiden ihmisten kohdemaa. Tänä vuonna vain 24 ihmistä on pyytänyt turvapaikkaa. Kaksi naista, 22 miestä. Olemme antaneet heille kaiken tyyppistä tukea myös terveydenhuolta ja olemme havainneet jotakin. Nimittäin, että joskus monet ihmiset eivät halunneet mennä sairaalaan, koska se merkitsee ryhmästä tai perheestä erilleen joutumista. Monet sanoivat meille myös, että sairaalasta huk- menee aikaa hukkaan. Se aika voitaisiin käyttää matkalla kohti kohdemaata. Tulevaisuudessa meidän olisikin pohdittava seuraava asia, mistä täällä on jo puhuttukin. Kun nämä ihmiset saapuvat kohdemaahan, olisi otettava huomioon lääketieteellinen seuranta. Monilla ihmisillä on psykologisia traumoja. Meidän olisi tähän panostettava tulevaisuudessa. Kiitoksia. Herzlichen Dank, ein großer... Kiitokset. Todella eh, vetomus sen puolesta, että nythän työ vasta alkaa. Seuraavaksi Cecil Kienge, olkaa hyvä. Eh, grazie. Kiitoksia. Ja kiitoksia ja onnittelut tämän tilaisuuden järjestämisestä, jossa on näin paljon ihmisiä. Varmaankin käytän puheenvuoron myös myöhemmin täysistunnossa ja esittelen valiokunta aloittaisin mietintöön. Se koskee holistista koko globaalia lähestymistapaa turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykseen, jossa erityistä kiinni, huomiota kiinnitetään naisten rooliin. Nyt haluaisin kiinnittää huomion terveydenhuoltoa. Minä olen lääkäri ammatiltani, silmälääkäri. Olen elämäni aikana toiminut myös lääkärinä ja antanut apua myös naisille. Mikäli meidän olisi nyt uskon, että meidän olisi tuettava näitä naisia ja heidän terveyttään, erityisesti psykologista terveyttä. Monet näistä naisista saapuvat tänne, he, heitä, heitä on raiskattu, he ovat joutuneet, joutuneet ihmisten käsiin, naisten ruumishan, sitä käytetään kaikissa olosuhteissa, tätä ei pidä unohtaa. Tällaisilla pakoreitillä naisten ruumista käytetään myös vaihtovälineenä, ja, ja, jota salakuljettajat hyödyntävät. He tarvitsevat todella ensiapua. He tarvitsevat nopeaa hoitoa. Näin, että minulla ei ole enää puheaikaa. He todella tarvitsevat mielenterveydellistä nopeaa apua. Meidän olisi kiinnitettävä heidän huomionsa. Tämän lisäksi raiskattujen naisten synnyttävien lasten osalta meidän olisi muistettava, että monet näistä lapset syntyvät raskaudesta, jota ei toivottu. Meidän on pohdittava näiden lasten tulevaisuutta. Tässä konferenssissa on otettava huomioon sekä naiset että heistä syntyvät lapset. Herzlichen Dank, Sisin. Kiitokset. Niin kuin näette, tässä on enää viitisen minuuttia aikaa ennen kuin muut osallistujat jälleen virtaavat tänne saliin. Meillä on vielä neljä puheenvuoropyyntöä, mutta vain muutama minuutti aikaa, joten lyhyesti Ulrike Hiller seuraavaksi. Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää tämän konferenssin järjestämisestä ja näistä tärkeistä alustuksista. Kolme kysymystä. Ensinnäkin kysyisin teiltä ihan konkreettisesti, miten uudelleen sijoittamisohjelma, johon UNHCR on viitannut tarjoaa paremmat mahdollisuudet monille naisille saada suojelua niin, että he eivät joudu lähtemään tälle pitkälle raskaalle pakomatkalle. Ja toinen kysymys, perheiden yhdistäminen, onko tälle vielä mahdollisuuksia, erityisesti kun ajatellaan naisia ja lapsia, jotta he pääsisivät Eurooppaan nopeammin turvaan. Tiedämme, että Saksassa ensin tulevat miehet ja Saksan liittotasavallassa käydään nyt hyvin suurta mm, merkittävää keskustelua juuri sitten perheiden saapumisesta mm, perheen isän perässä. Ja sitten tietenkin äh, äh, paon syyt. Syyrian sota on aivan kestämätön ja naisliikkeellähän on pitkät perinteet rauhan äh, puolustamisessa. Eikö meidän tulisi ehkä naisliikkeessäkin entistä enemmän eurooppalaisessa arvoyhteisössä taistella rauhan puolesta, nousta esiin ja sanoa, että me tarvitsemme rauhaa. Muutenhan tämä kestämätön, sietämätön pakotilanne vain jatkuu. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi ähm, rouva Mavro Nikola. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι από την Κύπρο. Kiitoksia. Minä tulen Kyprokselta. Ja tällä hetkellä Kypros ei ole pakolaisten kohdemaa maantieteellisen sijaintensa vuoksi, mutta tiedämme hyvin Kyproksella, mitä pakolaisuus tarkoittaa. Me tiedämme erittäin hyvin, mikä näiden ihmisten tilanne on sunna osa heistä lähtee kotimaastaan päästäkseen turvaan. Tarkoitus on lähteä ennen kaikkea kotoa, jotta voisi elää turvassa, eikä niinkään vain siksi, että voisi elää parempaa elämää. Naiset ja lapset ovat usein kaikkein suurimpia uhreja. Tässä he menettävät äh, ihmisarvonsa, he menettävät äh, taustansa ja jonkunhan täytyy aina jonottaa saadakseen peitteitä, saadakseen leipää, syötävää, apua lapsille. Tämähän on aivan hirvittävää, suorastaan pöyristyttävää. Mielestäni ihmiset jotka ovat kärsimään sekä fyysisesti että psyykkisesti. He myöskin kärsivät usein seksuaalista väkivallasta. Meidän täytyy aivan ehdottomasti pyrkiä puuttumaan näihin ongelmiin. Me emme saa ajatella vain näiden ihmisten ruumiillista hyvinvointia, vaan myöskin heidän psyykkistä hyvinvointiaan. He ovat joutuneet lähtemään kotoa, eivätkä koskaan pääse sinne takaisin. Minä tulen Kyprokselta ja minulla on eräs asia, jonka halusin sanoa. Me tiedämme erittäin hyvin, että naisia on tullut raskaaksi, kun heitä on raiskattu. Mitä näille naisille tapahtuu? Onko heillä mahdollisuus ja mahdollisuudet äh, niin toivoessaan tehdä abortti, vai joutuvatko nämä naiset eh, käymään raskauden loppuun asti ja synnyttämään lapsen, ottaen huomioon kaikki, mitä tähän liittyy. Me olemme luoneet eh, aikoinaan Kyprokosella erityistä lainsäädäntöä näitä, nimenomaan näitä tilanteita varten, että abortti olisi mahdollinen. Kiitos ja kiitos eh, näistä tiedoista Kyprokselta. Seuraavaksi Uh, äh, Gladette äh, Buttigieg, olkaa hyvä. It's Buttigieg, but it's okay. Um, good morning everyone. Um, I come from... Hyvää huomenta kaikille. Tulen Maltalta, kuten varmaan tiedätte. Hyvin kauan sitten maani oli maahanmuuton lähtömaa. Nyt sitten siitä tuli kautta kulkumaa. Ja nyt valitettavasti siitä on tullut tahtonsa vastaisesti kohdemaa. maa Monet pakolaiset eivät halua jäädä sinne, vaan haluaisivat mennä eteenpäin. Se, mitä näemme nyt Euroopassa, on tapahtunut maassani jo hyvin kauan, aivan liian kauan, ja olemme hukanneet paljon aikaa. Olisimme voineet ottaa niin paljon oppia oman maani todellisuudesta, Italian todellisuudesta, Kreikan kokemuksista. Edelleen Kreikkaan tulee valtavia määriä ihmisiä. Minulla on muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin. Mitä teemme alkuperämaissa näiden naisten ja lasten ja muiden pakollisten alkuperämaissa? Mielestäni emme tee tarpeeksi. Pyrimme aina paikkaamaan ongelmia, kun ongelmat tulevat eteemme. Minusta meidän on kiinnitettävä paljon enemmän huomiota alkuperämaihin. Syyria on monimutkainen paikka, mutta on muissa, muita paikkoja, joissa voisimme tehdä todella paljon enemmän. Toinen kysymys. Kesäkuussa 2014 osallistuin seksuaalinen ja konflikteissa konferenssi Lontoossa. Siellä tehtiin paljon, siellä oli paljon maita, jotka allekirjoittivat muun muassa kansainvälisen pöytäkirjan, jolla suojellaan naisia seksuaalista väkivallalta konflikteissa. Kuten teille sanottiin aikaisemmin, uskon, että tämä on erittäin tärkeä asia. Näemme raskana olevia naisia veneessä. Meidän on kysyttävä itseltämme, halusivatko he tulla raskaaksi, milloin tämä raskaus alkoi, onko tämä lippu, näille miehille tulla meidän maan osallemme? Tässä on vakava kysymys, mihin tarvitaan vastauksia. että... Ja viimeinen puhuja Albaniasta, äh, Rova Cegretsi. Ist die Dame nicht mehr Eiköhän me ole enää paikalla salissa. Kuten kollegani Albaniasta, voin esitellä hänen puolestaan tilanteen Albanian naispuolisten pakolaisten osalta. 20 prosenttia pakolaisista, jotka joita Albaniaan saapuu, on naisia ja lapsia. Ja naiset kärsivät äh, erilaisista traumoista. Yksi traumoista on se, että he eivät saa terveydenhuoltopalveluja. Euroopan unionin täytyy auttaa näitä naisia ja purkaa esteitä, jotta he pystyisivät äh, menemään terveyskeskuksiin saamaan diagnooseja ja saamaan apua. Monet naiset Albaniasta lähtivät maasta, kun olivat raskaana, ja he tarvitsivat apua matkallaan Euroopan unioniin. Me tarvitsemme siis tukea ja apua näille naisille Euroopan unionista. noin albanialaisia miehiä lähti maasta pakolaisina ja he ovat saaneet perheensä luokseen heille pitäisi luoda enemmän mahdollisuuksia ja meidän pitäisi myös pakolaisille tarjota mahdollisuuksia perheen yhdistämiseen. Me pyydämme Euroopan unionin tukea, jotta byrokratia poistettaisiin ja menettelyjä helpotettaisiin, jotta perheitä yhdistettäisiin. Kiitokset. No niin, nyt todella käytitte lukuisia puheenvuoroja. Hienoa, kiitoksia siitä. Minulla oli tässä nyt aika epäkiitollinen tehtävä Ähm, lyhentää näitä teidän puheenvuorojanne. Pahoittelen tätä ja se ei tietenkään äh, mitenkään johdu siitä, <laughs> etteikö teidän äh, viestinne olisi tärkeä, vaan todella siitä, että mahdollisimman moni olisi puheenvuoron ehtinyt saada. Kello 11 ää, äh, alkaa sitten jälleen kokouksen yhteisosuus. Ää, tällä välin tuossa ulkopuolella on tarjolla kahvia joten äm, voitte käydä hakemassa kupillisen tuosta. Ja mitä vastauksiin tulee, niin olette tervetulleet tähän eteen äh, käymään henkilökohtaisia keskusteluja alustajiemme kanssa. Yhteisiin vastauksiin ei tässä aina ole aikaa. Ja tämä asian käsittely jatkuu todella myös tuossa sitten kello 11 jälkeen. Kiitos.